Hyvät naiset ja herrat, jatkamme istuntoa. Ja pyytäisin, että haastatteluja ei tehtäisi täällä salissa, vaan ulkopuolella. Pyytäisin, että haastattelut tehdään täysistuntosalin ulkopuolella. Kiitokset. Seuraava aihe esityslistalla on Komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkislausuma Jemenin humanitaarisesta tilanteesta. Ja ensimmäinen puhuja on äh, puheenjohtaja maan edustaja Kunders. Olkaa hyvä.